Um, let's start with Hyvät kollegat, aloitetaan tämä viimeinen äänestyssessio. Suuri ilo tehdä sen 55 säännön mukaisesti yhdessä AFKO-valiokunnan kanssa. Hetkinen, kyllä kyllä. No niin, aloitetaan. Ja ensin tällainen koeäänestys, joka alkaa. Tell me the three you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 We can start with compromise five. Kompromissi viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. yhdeksän puolesta vastaan tyhjää, hylätty kymmenen puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty yksitoista puolesta vastaan tyhjää, hylätty kaksitoista puolesta vastaan tyhjää, hylätty kolmetoista puolesta vastaan. Tarkistamme 13 tuloksen äänestys alkaa. You're welcome. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 3, 14 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 15 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 16 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 19 puolesta vastaan. Tarkistamme 19. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 20 kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty, 24 puolesta vastaan. Tarkistamme 24 tuloksen. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 32 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nimenhuutoäänestyksenä koko teksti muutetussa muodossaan äänestys alkaa. The The vote is closed. Äänestys päättyy. 43 puolesta, 7 vastaan, 6 tyhjää. Vote on the decision to Sitten äänestetään päätöksestä ryhtyä toimintavälisiin neuvotteluihin nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. 42 puolesta, 11 vastaan, kaksi tyhjää. Me ei ole tarvittavaa enemmistöä, että voidaan alkaa neuvottelutoimintojen välillä. So we will need to uh, move to plenary. Joten tätä ei tarvitse siirtää Nyt sitten meidän pitää hyväksyä 20. aikaisemman kokouksen pöytäkirjat. Jos kukaan ei vastusta, ne on hyväksytty. Kiitoksia. Kokous päättyy.